tuolle aiheena sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena. Kehitysvaliokunta ja ulkosuuden asiakunta ovat vastuussa tämän asian käsittelystä. Ja Rouva Valensian osaa ensimmäisen puheenvuoron. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Quisiera que mis, mis primeras Kiitoksia, hyvä puhemies. Toivottavasti nämä alustavat kommenttini voivat tällä tavoin myös olla mukana, kun haluan kiittää kansainvälistä yhteisöä siitä, että se on mukana tässä toiminnassa. Sairaanhoitajat, lääkärit, kansallisten järjestöjen jäsenet, jotka panevat myös jopa henkensä alttiiksi, jotta saataisiin humanisuus sellaisille alueille takaisin, jossa sitä ei ole enää lainkaan. Ihmisoikeusalivaliokunnassa halusimme tuoda tähän keskusteluun mukaan tämän näkemyksen, koska meidän mielestämme kansainvälinen yhteisö ei tee riittävästi. Me emme toimi riittävästi, emmekä suojele ihmisiä Olemme saaneet nähdä, miten paljon erityisesti sairaaloihin ja kouluihin kohdistuu yhä enemmän iskuja, emmekä tee riittävästi, jotta voisimme ehkäistä tämän toiminnan. Enkä puhu mistään yksittäisistä tapauksista, vaan tässä on ihan selkeä toimintamalli, joka on nähtävissä Syyriassa tai Jemenissä, jossa kouluihin ja sairaaloihin on hyökätty kymmeniin sellaisiin ja nyt on tapettu satoja ihmisiä. Tuhannet viattomat eivät näin ollen saa minkäännäköistä apua. Nämä ovat sotarikoksia, sillä myös sodankäynnissä on sääntönsä, eikä noita sääntöjä nyt tänä päivänä noudateta. Kukaan ei niitä täytäntöönpane, ongelma muuttumassa yhä huonommaksi ja tällainen rankaisemattomuus täytyy poistaa. Nyt tänä päivänä siviiliväestö joutuu kärsimään ja saa kaikkein eniten uhreja osakseen. Syrjässä Irakissa tilanne on tämä. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on näissä valtioissa yhä vaikeampaa. Meidän täytyy räätälöidä tätä järjestelmää niin, että se toimii ja täytyy täytäntöönpanna se mekanismeja. Hyvin suuri osa siitä, mitä meidän täytyy tehdä, on myöskin ilmastokirjallisena. Tämän parlamentin täytyy tietää, että tämä neuvostoltakin eh, tietoa tänään, mitä Euroopan unioni on tehty ja mitä se aikoo tehdä, kun kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä järjestelmällisesti rikotaan. Euroopan unionin täytyy noudattaa perusarvojaan. Kukaan ei tee sitä meidän puolestamme. Kiitokset. Ja Gerero Salom seuraavana. Puheaika kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. En primer lugar agradecer la Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin ensinnä kiittää tämän asian tarkastelusta ja voin yhtyä täysin kollega Valensianon äskeisiin sanoihin. Ja haluan tässä todellakin ajatella kaikkia niitä, jotka ovat henkensä uhranneet tehdessään humanitaarista työtä näitä kansainvälisiä määräyksiä ja lakeja on rikottu monissa maissa, Syyriassa, Jemenissä, Palestiinassa ja vaikuttaa siltä, että tästä tulla melkeinpä arkipäivää. Enää ei voida puhua yllättävistä käänteistä ja sellaisista eh, turmista, joita ei ole voitu estää, ei vaan ihan tarkoitushakuisesti on toimittu. Tässä todellakin otetaan askelia taaksepäin sivilisaatiokehityksestä puhuttaessa, sillä jo satoja vuosia sitten esitettiin ensimmäiset säännöt ja määräykset sille, miten tulee suojella siviiliväestöä konfliktitilanteissa. Ja nyt viime aikoina näitä sääntöjä todellakin rikotaan aina vain enemmän ja enemmän ja nyt huippu mielestämme on saavutettu ja on erittäin tärkeää, että voidaan taata humanitaarinen apu kaikille sitä tarvitseville esimerkiksi eh, kriisin jaloista pakosalle joutuneille ihmisille. Afrikassa on monenlaisia konfliktialueita, konfliktialueita, joiden joissa taistellaan ja on taisteltu jo monien vuosien ajan. Eli on ihan mahdotonta ajatella, että tilanne säilyy tällaisena. Poliittisesti ja moraalisesti meidän velvollisuutemme on puuttua asioihin ja, asioihin e, ja mahdollistaa se, että koulut, sairaalat ja myöskin kirkot voivat jatkaa toimintaansa ilman, että niihinkin tehdään iskuja. Mitä tähän saakka on tehty, minkälaisiin toimiin on ryhdytty, kun tarkastellaan tulevaisuutta ja toisaalta Istanbulissa pidettävää huippukokousta? Voisi olla hyvä kääntyä jäsenmaiden puoleen ja todellakin eh, parlamentin edustajana toteaisin, että olisi tehtävä se lupaus, että tämä humanitaarinen ulottuvuus todellakin paremmin nostetaan esiin ja että kansainvälistä säännöistä ja määräyksistä pidetään kiinni ja mahdollistetaan ihmisten hoitoon pääsy. Kiitokset. Ja sitten ministeri Annis Plashar, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että olen täällä tänään Nämä hyökkäykset konfliktialueella sairaaloita kohtaan ovat sietämättömiä. Ja neuvosto tuomitsee tällaiset hirveät teot. Tiedetään, että kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön kunnioittaminen on EUn ja neuvoston sitoumus. Ja tässä EUn suuntaviivat kansainvälisen Humanitaarisen lainsäädännön kunnettamisen suuntaviivat hyväksyttiin 2005 neuvostossa ja niitä uudelleen tarkasteltiin vuonna 2009 unionin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnettaminen näkyy myöskin humanitaarisen avun toimintasuunnitelmassa vuoteen 2019 32. punaisen ristin ja punaisen puolikon liikkeen konferenssissa UNIS, niin ihan oikein ää, jälleen ilmaisi, että se aika voimakkaasti puoltaa humanitaarisen lainsäädännön puoltamista. Ja humanitaarisen lainsäädännön lain kuulemisessa oli samanlainen viesti. Neuvoston johtopäätelmässä todettiin, että maailman humanitaarisen huippukokouksen pitäisi tuottaa käytännön tuloksia ja sitoumuksia, joita kaikki toimijat tekevät. Ja tämä koskee erityisesti humanitaarista pääsyä ja humanitaarisen oikeuden kunnettamista. Olen ja me odotamme seuraavassa täysistunnossa valmistelemamme tapaamista. Sitten kun puhutaan erityistilanteista, neuvosto tarttuu esimerkiksi syrjään tilanteeseen ja vetää se kaikkiin osapuoliin ja vetoaa edelleen niihin, että kaikki summittainen siviilialueiden pommittaminen lopetettaisiin mukaan lukien sairaalat ja koulut. Syyrian ja Irakin tapauksessa kuvat kolme tukikonferenssissa EU ilmaisi huolensa vakavista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista, oikeuden rikkomuksista, johon kuuluu sairaalan ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset. Jemenin koulupomituksen suhteessa humanitaarisen oikeuden rikkomuksien vastuuvelvollisuus on tärkeä tavoite ja myöskin osa konfliktin ratkaisua. Siinä vaadittiin myöskin kaikkien väitettyjen rikkomusten itsenäistä tutkimusta. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden valvonta ja täytäntöönpanne on myöskin alennut osa EUn, Syrian ja Irakin väliaikaisen strategian osaa jotka hyväksyttiin maaliskuussa 2015 neuvostossa. Neuvostossa vaadittiin sairaaloiden suojelua. Sairaal- äh, neuvosta on etelä Libian, Irakin, Ukrainan tilannetta käsitellyt. Ja jälleen se on käsitellyt sairaaloiden ja koulujen asemaa. Jos ajatellaan tällaisten humanitaarisen oikeuden rikkomuksia, niin äh, neuvosto hyväksyi 2011 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksen, jossa nämä meidän täytyy vaatia kansainvälisen rikostuomioistuimen laajaan os- osallistumista kaikissa neuvottelussa alueellisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa olennaisena osana kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tukemista. Ja lopuksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin kohdistuu paljon unionin ää, toimia kolmansien maiden suuntaan unionin toimissa, esimerkiksi Syrjä, Jemen, Burundi ja monet muut kolmannet maat voidaan mainita tässä. Epäilemättä neuvosto jakaa syvän huolen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista kun kysymys on sairaaloihin ja kouluihin kohdistunut hyökkäyksiä, että neuvosto jatkuvasti seuraa tilannetta ja tulee toimimaan tarpeen mukaan. Lopuksi painottaisin, ei pidä unohtaa, mistä kansainvälisessä oikeudessa on kysymys. Ihmiset, miehet, naiset, lapset, perheet, sitä on kysymys eikä koskaan pidä unohtaa, unohtaa inhimillisyyttä ulkopolitiikassa. Paljon kiitoksia. Köszönöm szépen miniszterasszonynak. Kiitokset rova ministeri tästä alustuksesta liittyen tähän suulliseen kysymykseen. Ja nyt sitten ryhmien puheenvuoroihin ensinnä. EPP, eh, e herra Breda ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Päätöslausumaista olemme neuvotelleet ja josta äänestämme huomenna selkeästi tuomitsee hyökkäykset, jotka kohdistuvat kouluihin ja sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin konfliktialueilla. Tällaiset hyökkäykset rikkovat kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Ja se, että kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö perustuu periaatteeseen siitä, että siviileitä, siviilejä kohtaan ei tulisi hyökätä. Tekstimme on oikein tasapainoinen. Valitettavasti kuitenkin äärivasemmisto, kuten tavallista, on ehdottanut sellaisia tarkistuksia, jolla ei ole mitään yhteyttä itse tähän aiheeseen. Abortti, Israel, muita tämänkaltaisia kysymyksiä. Me emme voi suinkaan hyväksyä sitä, että puhutaan samankaltaisista pakkomielteistä, joita äärivasemmistolla on. Ja toivon, että muut parlamentin osat eivät ö, tätä näkemystä jaa. Kiitokset. Kiitos. sitten puheenvuoron Sahra Pantseri ST-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. On tärkeää, että myöskin aseellisten konfliktien yhteydessä humanitaarisen oikeuden kysymyksessä pidetään kiinni, koska muutoinhan oikeus toteutuu tällöin hitaammin. Viime vuosina iskut siviiliväestöä kohtaan ovat lisääntyneet. Ja on vaikea tehdä eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä myöskin. Ja on erittäin tärkeää, että huomioidaan niiden ihmisten rooli, jotka ovat neutraalissa roolissa näissä, ja vaikuttaa siltä, että viholliseksi nähdään kuka tahansa, joka on vihollista vaikkapa auttamassa. Myöskin Euroopan unionin kumppanit ovat osallistuneet tällaisiin iskuihin, kun pidetään mielessä esimerkiksi, mitä tapahtui Afganistanissa ja toisaalta tammikuun iskut Jemenissä ja iskujen taustalla Saudi-Arabia Istanbulin kokousta tarvitaan ja on tärkeää, että ryhdytään kiireellisiin toimiin kansainvälisessä yhteydessä, jotta todellakin mahdollistetaan siviiliväestön suojelu ja näitä auttavien tahojen suojelu koska on erittäin tärkeää voida hahmottaa ja tunnistaa tällaiset pelastustyötä tekevät ihmiset ja tahot ja on mahdollistettava myöskin pakkokeinot ja toimet silloin, jos voidaan havaita, että näitä kansainvälisiä humanitaarisia määräyksiä on loukattu ja rikottu. Tämän asian kiireellisyys tulee tunnustaa ja ymmärtää myös EU:ssa ja tärkeää olisi, että neuvosto ja korkea ja todellakin työstäisivät asiaa, jotta Istanbulin huippukokouksessa muistettaisiin se, että tätä asiaa ei saa sen jälkeenkään unohtaa szintén Kiitokset. Seuraavana sitten ECR-ryhmä ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvät kollegat, hyvä ministeri. Minun maani Flanderin, aivan kuten moni muukin Euroopan kansoista, on aivan liian usein joutunut kokemaan sodan kauhut. Sata vuotta sitten ensimmäinen maailmansota velloi Äiserjoen vallihaudoissa. Sodan jälkeen pystytettiin Äisertorni, islamilainen rauhanmonumentti, joka neljässä, neljällä kielellä julisti ei koskaan enää sotaa. Vuonna 2016 tämä on edelleen lupaus, jota ei ole kyetty täyttämään. Sota on edelleen olemassa, sota on aina kauhua sekä sotilaille että viattomille kansalaisille. Minun vanhempani ja isovanhempani ovat satoja kertoja kertoneet samoja tarinoita. Tänä päivänä nopeat viestintämenetelmät mahdollistavat sen, että meidän tarvitsee käyttää mielikuvitusta. Me voimme katsoa kaiken TV- tai PCn ruudulta. Olemme järkyttyneitä nähdessämme, että sairaaloita eikä kouluja säästetä. Niiden pitäisi olla turvallisia paikkoja, suojattuja sellaisia. Tätä ei tapahdu pelkästään Syyriassa, Afganistanissa tai Jemenissä. Euroopan ulkopuolella itse olen saanut omin silmin todistaa Ukrainan itäosassa Euroopassa, miten kouluja militarisoidaan ja sairaalasta tehdään tietoisesti kohteita. Aivan liian usein täytyy kansainvälisen ihmisoikeuden väistyä raan valtapolitiikan tieltä ja ihmisenkin, menetystä, ihmisenkin menetys kuitataan vain oheisvauriona. EU-välineistö, joka meillä on, on ainutlaatuinen ja kunnianhimoinen, ja sen täytyy seurata ihmisoikeuksien täytäntöpano. Kaikki tuntevat sen, mutta nyt on Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden vuoro osoittaa, että se on tosissaan humanitaarisen avun huippukokous järjestetään Istanbulissa ensi kuukauden lopussa, eikä se tule hetkeäkään liian aikaisen. Tätä kansainvälistä tilaisuutta meidän täytyy hyödyntää kaiken mahdollisin keinoin. Hyvä ministeri, voisitteko kertoa minulle siitä, miksi miksi ne maat, jotka osallistuivat vuonna 2015 kansainväliseen konferenssiin, jonka järjestävät punainen risti ja punainen puolikuu, miksi ne eivät kyenneet sopimaan kansainvälisen ihmisoikeuden hallinnointijärjestelmästä? Millä tavalla tämä voidaan, tämä voidaan estää myös tulevassa huippukokouksessa? Kyrens ja puheenjohtaja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Rova Kondon sairaala pammettaminen Afganistanissa on maksanut useamman ihmisen hengen, mukaan lukien lääkärit rajaa järjestää lääkäriä, joka on puhunut tästä tapahtumasta vastannut vakavana. Ja vakavaa on se, että Yhdysvaltojen viranomaiset tiesivät kunnes sen GPS-koordinaatit Tämä on yleinen tapahtuma, joka koskee sairaita ja henkilökuntaa. Istanbulin seuraavassa humanitaarisen oikeuden kohdassa pitäisi painottaa oikeuden konnettamista. Pitäisi tehdä kaikki, jotta humanitaaristen toimijoiden puolueettomuus taataan. Hyvin usein he vaarantavat elämänsä ja he ovat, käyttävät aikansa ja energiansa osaamisensa löytääkseen ratkaisuja humanitaarisiin haasteisiin. päätöslauselma pyrkii sekä ennaltaehkäiseviin toimiin että tor- torjuntavaikutukseen koskien lukuisia kansainvälisen oikeuden rikkomuksia. Tähän kuuluu muun muassa kielto toimittaa aseita toimijoille, jotka ovat olleet tai voisivat olla toi, mukana toimissa, joissa kansainvälistä oikeutta rikotaan. Täytyy myös aloittaa itsenäisiä tut- tutkintoja ja toimia täytyy viedä kom- kompetenttien toimintavaltaista oikeusviranomaisten eteen, mukaan lukien kansainvälinen tuomioistuin ja rankaisemattomuuden estämiseksi meidän täytyy vastusta, vahvistaa YK asemaa riippumattomana toimijana konfliktitilanteessa. Ne johtopäätöksiä sen myöskin, että on täysin välttämätöntä valtioiden eduissa vihdoinkin kunnioittaa humanitaarisen avun ja kehitysavun rahoitustavoitteita. Kiitos. Ja sitten Rouva sinne puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime lokakuun täysistunnossa ryhmäni halusi laittaa lisäkohdan, joka koski kundusisairaala Afganistanissa. Ja me otimme esille tämän raukkamaisen teon ja traagisen tapahtuman. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Amerikkalaiset ovat tehneet sisäisen tiedustelunsa ja skandaali häipyi muistoista, aivan kuten lääkäreiden ja potilaiden äänet tuotussa sairaalasta. Lääkärit ilman, rajoja, lääkärit ilman rajoja järjestö vaatii sitä, että asia tutkittaisiin edelleen. Koko mekanismi, joka keskittyy pelkästään tietojen Keruusen luoti vuonna 1991 lisäpöytäkirjojen avulla Geneven yleissopimuksen, eikä sitä ole koskaan käytetty kunnolla. Eli meillä on olemassa tietojen etsintäväline, mutta sen allekirjoittavat pelkäävät käyttää sitä, jotta ei luotaisi ennakkotapausta. Tämä saattaa merkitä sitä, että meidän täytyy käsitellä se, meidän täytyy myöskin ymmärtää se, että pelkästään sairaaloita tuhoutuukin. Toivottavasti näin ei kuitenkaan ole. Jos emme tutki asioita, jos emme osoita syyllisiä sormellamme, niin sairaaloja tuhotaan tulevaisuudessakin, aivan kuten Afganistan Siemenissä, Syyriassa on tehty. En voi olla neuvoston vastaukseen tyytyväinen, että se valvoo tilannetta ja ryhtyy toimenpiteisiin. Haluan ratkaisun, koska syyllisten pelottelu ainoastaan johtaa siihen, että ei tämä tilanne enää toistu. Lohbilder, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. On valiteltavaa, että EU-jäsenmaat ovat ikään kuin rikoskumppaneina tällaisiin toimiin. On kannettava vastuu näistä iskuista siviiliväestöä kohtaan, kun myöskin kouluja ja sairaaloita pommitetaan. Tulevassa päätöslausumassa vaaditaan toimia tämän päättämiseksi ja on tärkeää esittää EU-asesaarto sellaisille maille, jotka vastaavat näistä vakavista humanitaarisen oikeuden rikkomuksista ja tässä päätöslauselmassa nostan esiin samantyyppiset kysymykset jotka liittyivät saudi arabian mm, saartoon yhteydessä jemenin pommituksiin. Humanitaarisessa oikeudessa puhutaan myös muista toimista ja kysymyksistä, mutta Euroopan unioni ei tee tarpeeksi näiden täytäntöönpanemiseksi, Esimerkiksi tietojen keruu, eh, missiot, eh, jotka saattavat selvittää tämän tyyppisiä eh, rikoksia tapahtuneeksi ja toisaalta kääntyminen myöskin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen puoleen. Näitä tarvitaan, jos halutaan esittää tärkeä viesti niille, jotka ovat vastuussa siviiliväestön eh, tappamisesta. Iskut sairaaloihin ja kouluihin on todellakin kauhea esimerkki siitä, kuinka välinpitämättömiä ollaan olemassa olevista säännöistä ja määräyksistä. On erittäin tärkeää, että voidaan uskoa, että aseellisen selkkauksen yhteydessä kouluja ja sairaaloita voidaan pitää suojattuina paikkoina. Huippukokouksessa toivottavasti ymmärretään se, kuinka tärkeää on noudattaa niitä määräyksiä, joita humanitaarinen oikeus kansainvälisesti edellyttää. Toisaalta on pyrittävä parantamaan nuorten, lasten ja naisten asemaa eh, nimenomaan näinä konfliktin vaikeina aikoina. Ja tämä seikka on myöskin nostettava esiin. Kiitos. Ja seuraavana Kastado ja puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Koulujen ja sairaaloiden käyttäminen maalitauluna on humanitaarisen oikeuden vastausta. Ja tämä on rikos, mutta maailma yhteensä viime vuosina nähnyt huolestuttavan hyökkäyksen sarja, kuten lääkärit, ja rajajärjestön sairaalat Jemenissä, Syyriannessa ja Afganistanissa. Ja haluaisin nostaa kunnitukseni humanitaariselle työntekijälle näissä maissa. Meidän täytyy ryhtyä välittömiin toimiin, että nämä sotarikokset lopetetaan ja että asetteen virta sataisa puolelle lopettaisi ja vetoa seuraavan Mogherinin korkean edustajan, että hän aloittaisi jolleteen jo tältäisiin uusia asetteen vientikieltä maihin, jotka ovat vastuussa vakavista humanitaarisen oikeuden rikkomuksista. Aseiden lähtäminen noihin maihin on neuvoston yhteisen kannan, kannan vastaista. Emme voi hyväksyä että olisimme äh, vaikenemista. Ähm, Kiitokset. Ja sitten ryhmäpuheenvuorot on saatu käytyä läpi ja seuraavana Rouva Saborska, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Todellakin ongelmana ovat iskut kouluihin ja sairaaloihin ja valitettavasti tämän tyyppinen suuntaus tuntuu vain jatkuvan. Ja erittäin tärkeää on puuttua tähän tilanteeseen. Kouluilla ja sairaaloilla ei ole muuta tehtävää kuin suojella ihmisiä. Ja jos isketään kouluihin tai sairaaloihin, niin silloin todellakin rikotaan olemassa olevia olemassa olevaa lakia. Kuin kollegat ovat esittäneet tarkistusehdotuksia ja tällainen menettely ei ole vastuunalaista ja en tiedä, eh, toivottavasti tähän ei nyt sitten hukkaannu liikaa aikaa. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavan puheenvuoronsa herra Weidenholz. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. alaiset tai muut iskut ovat keskiössä näissä erittäin kipeissä tilanteissa viime vuosilta ja ajoilta esimerkiksi Afganistanin ja Syyrian osalta on isketty sairaaloihin, kouluihin ja lastentarhoihin. Se on todellakin e, surullista kehitystä. Ja e, se, että isketään nimenomaan e, niitä kohti, jotka pyrkivät ihmisiä auttamaan. On ihan selvää, että tällöin rikotaan kansainvälisiä määräyksiä, mutta tämän havaitseminen ei juurikaan auta apua tarvitsevia. Ja näin ollen päätöslauselmamme, se on tärkeä, se on muistutus siitä, että meillä oikeastaan kyllä olisi väline vuoden 2009 esitys, jossa vaaditaan, että humanitaarisen oikeuden säännöstä on pidettävä kiinni. Ja on erittäin tärkeää, että neuvosto nostaa tämän asian esiin ja katsoo, mihin toimenpiteisiin on tämän ajanjakson kuluessa ryhdytty ja miten niistä tehdä sitovia. On varsin tärkeää, että Euroopan unionin toimielinten ja jäsenmaiden roolia korostetaan tässä yhteydessä. Viittaamme myöskin siihen, mikä on YK turvallisuusneuvoston merkitys ja rooli yhdessä EUn kanssa, sillä näissä mainituissa konflikteissa juuri YK rooli on huomattava. Tämän lisäksi Jemenin päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti on vahvistanut seuraavan seikan ja asia varmasti huomioidaan jälleen uudelleen. Eli olisi erittäin tärkeää sulkea asetoimitusten ulkopuolelle ne valtiot, jotka loukkaavat humanitaarista kansainvälistä oikeutta. Kiitos. Ja sitten herra Jurak puheenjohtaja, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yksi kaikkein brutaalimmista terrori, terroristihyökkäyksistä ISISin toimesta viime vuosina oli äiti Teresan instituutioihin kohdistettu isku. Se oli kohdennettu isku, jossa nunnia tapettiin ja potilaita myös. Olemme käyneet paljon keskustelua ihmisoikeuksista, valitettavasti kuitenkin tämä tapahtuma meni meiltä ohi. Joka kerta kun tämänkaltaisia tapahtumia tapahtuu, jossa toimi kohdistuu viattomiin siviileihin, meidän tulisi keskustella niistä. Ja tässä kyseessä oli nimenomaan kohdennettu isku. Kiitokset ja Sanchez Kalentia puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. YKn pääsihteeri on soittanut varoituskelloja liittyen näihin ihmisoikeusloukkauksiin eli tämä on todellakin vakavasti otettava asia mutta on hieman outoa miten useat ryhmät ovat tässä menetelleet varsinkin kun Äh, tässä nyt Palestiinan ja Saharan alueen äh, aseelliset selkkaukset jätettiin ulkopuolelle, vaikka äh, voidaan todeta, että ihmisoikeus- ja humanitaarisia loukkauksia on tapahtunut myös näillä alueilla. Ihmiset ovat suojattomia ja emme saa unohtaa niitä suosituksia, jotka liittyivät vuonna 2014 Gaasan alueeseen – humanitaarinen kansainvälinen oikeus, sen tavoitteet on määritelty ja on erittäin tärkeää, että eh, näistä tavoitteista pidetään kiinni ja näihin ongelmiin puututaan. Kiitokset. Ja sitten herrastie puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Eri kertomusten mukaisesti 358 hyökkäystä Syyriassa on kohdistunut sairaaloihin. Assadin hallinto teki näistä 90 prosenttia. Sai, lääkärit, sairaanhoitajat, humanitaariset työntekijät, jotka työskentelevät konfliktialueilla, joutuvat niiden kohteeksi ja hyvin usein heidän täytyy myös ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joihin he eivät ole päteviä, sillä ei ole aikaa etsiä oikeaa pätevää henkilöä. Kaikki tämä on erittäin kunnioitettavaa. Sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset rikkovat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kovasti. Meidän täytyy toimia ja tuoda nämä tekijät oikeuden eteen. Me tiedämme sen aivan hyvin, me, niistä, jotka tulemme maista, koska aikana olimme Milosevicin aggressioiden kohde – tuntevat tämän. Hyvin monet tekijät eivät sielläkin tuomitsematta. Kiitos, puhemiesministeri. Tänään me näemme toisenlaista sodankäyntiä, joka on luotu järjestelmäksi tapa siviilejä, naisia ja lapsia. Siellä, missä heitä on. Nämä ovat vakavia sotarikoksia ja totta kai ne vaativat nopeita välittömiä toimia EUn puolelta se, että vaikenee on jo oikeuden rikkomus, Ja ollaan suuntaviivoja täytyy täytäntöön panna. Jokainen tapa tapaus tutkia ja se täytyy asettaa oikeuden eteen. Muuten hyökkäykset jatkuvat. Neuvoston täytyy harkita aseiden vietekieltoa niihin maihin, jotka loukkaavat kansainvälistä oikeutta. Aseiden myyminen näihin maihin on aikaisempien neuvoston johtopäätösten vastausta. Ja lennokkien käyttö näissä kriiseissä on huolestuttava ja jolla täytyy olla yhteinen kantaa askelena kansainvälistä aseiden riisontaa kohti. Kiitokset. Ja sitten Rouva Tomasic, olkaa hyvä. Iskut sairaaloihin ja kouluihin on varsin tuomittava asia. Ja on erittäin tärkeää, että vastuussa näistä rikoksista vastuussa olevat tahot todellakin saatetaan oikeuden eteen. Ei voida puhua strategisista eduista tai intresseistä tällöin. Voin viitata Kroatian sodan aikaisiin iskuihin. Vuokovarissa eh, iskettiin eh, sairaalaan ja serbiterroristit todellakin ottivat jopa potilaita ulos sairaalasta ja kiduttivat ja tappoivat heitä. Serbia ei ole vieläkään palauttanut sairaala-asiakirjoja eikä ole millään tavalla pyytänyt anteeksi uhreilta. Kiitoksia. Sitten eh, herra Hauit, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kysymys löydestä hyökkäyksestä. 358 eh, erillistä hyökkäystä dokumentoitu Syyriassa. Ja eh, tämä voidaan listaa Afganistanissa ja Jemenissä tapahtuneet lääkärit ja rajoja järjestän hyökkäyksiä. 600 Yli 600 kansainvälistä järjestöä humanitaarisen työntekijä äh, kuoli viimeisten tilastojen mukaan viime vuonna. Meidän täytyy saada parempia tuloksia aikaan myös Euroopan unionina vahvistaaksemme kansainvälistä oikeudesta suojelua. Meidän täytyy pitää huolta, että jäsenvaltiot eivät ole mitenkään kanssarikollisia näissä hyökkäyksissä. Meidän täytyy toimia terroristit ja aseelliset ryhmät, jotka käyttävät ihmiskilpiä ja tahan lain vaarantavat siviilejä. On jotain traagista, että ihmiset menevät sairaalaan paitakseen sotaa ja sitten ne, heihin kohdistuu lisäväkivaltaa. Me hyökkäämme isikseen, kun he hyökkäävät humanitaarisia työntekijöitä kohtaan, jos me olemme parempia. Meidän täytyy pitää huolta, että me emme koskaan tee näin. Kiitos. Nyt on Catch the Eye ja, ja kaikilla on minuutin puheenvuoro. Minuutin puheenvuoro Polchak ensin. Je. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem velmi rád zejména... Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen kovin ilahtunut siitä, mitä edustaja Howard totesi. Tämänkaltaisia kaltaisia hyökkäyksiä on paljon ja haluaisin, että keskittyisimme myös muihin meidän tulee keskustella kaikista niistä hyökkäyksistä, joita viime vuonna tehtiin 15. helmikuuta 2015. Venäjän ilmahyökkäyksen aikana noin 50 ihmistä sai surmansa. 21.10.2015 Saminin alueella 13 kuollutta. Tunnen surua kaikkia, kaikista näistä kuolleista, jotka ja, ja tapahtumista, jotka rikkovat kansainvälistä ihmisoikeutta, mutta kun otetaan huomioon GUE NGLn päätöslauselma, niin minusta meidän täytyisi olla vähän objektiivisempia, sillä tämä päätöslauselma on luonnosteltu yksipuolisesti. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, kuten alkuperäisessä ehdotuksessa oli. Ei sellaisena kuin se nyt tässä muutetussa ehdotuksessa on esitetty. Kiitos Marias. Τους τελευταίους μήνες δυστυχώς έχουμε επανειλημμένα συζητήσει... Kiitos. Viime aikoina olemme puhuneet perusihmisoikeuksien rikkomuksista sodissa, erityisesti Välimeren alueella Dashin ja Jessen toimi, jihadisten toimivuoksi. Mutta Yhdysvallat oli Afganistanin ja Jemenin hyökkäysten takana. Jemenissä Saudi-Arabia on myöskin syyllistynyt hirmatekoihin sivelejä kohtaan. Tässä on kaksinaismoraalia. Tätähän ei ole yleensä tekee. Heidän uskottavuutensa on vaarassa. Kansainvälisten järjestöjen on, on, on tunnistettava sotarikokset Afgan, Jemen, Syyriä ja muut alueet. Nämä rikokset on tunnustettava, olivat tekijä kuka tahansa niin muuten johtajat eivät vastuutaan kanna. Ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että tuhannet pakolaiset saavat suojelua. Kao da smo premalo naučili od onoga što je bila posljednja... Kiitoksia, hyvä puhemies. Vaikuttaa siltä, että olemme oppineet liian vähän siitä, mitä tapahtui tapahtuma Jugoslavian alueella, mitä Bosniassa, Kroatiassa tapahtui. Haluan painottaa sitä, että kot, koulut ja sairaalat olivat 20 vuotta sitten kohteina. Bukovarin sairaalan tilanne oli kaikkein traagisin. Me emme ole sen jälkeen oppineet yhtään mitään. Miten voimme mukaan olla yllättyneitä ja ajatella, että siviilit ovat uhreina sodassa? Jokaisessa sodassa meillä on myös säännöt, jotka koskevat sairaaloita ja kouluja. Eihän tätä keskustelua voi käydä tekemättä vakaita päätöksiä ja tuomitsematta kaltaisia rikoksia, koska ne ovat kaikkein kammottavimpia ihmisiin kohdistuvia rikoksia. Lopes, olkaa hyvä. Estamos de acordo com os princípios gerais. Hyvä puhemies, voimme yhtyä näihin perusperiaatteisiin, jotka tässä esiin nousevat. Mutta on mietittävä myöskin hieman konfliktien syitä. Niitä ei saa unohtaa. EUn välitöntä välinen vaikutus, toisaalta Naton vaikutus ylipäätään näissä konfliktitilanteissa Afrikan alueella, mikä on sitten länsiliittolaisten rooli ja vastuu koska nekin ovat iskeneet kouluihin ja sairaaloihin. Israel on ollut näissä mukana ja myöskin osallistunut iskuihin, joissa lapsia on kuollut ja amerikkalaisten eh, miehittämättömät lennot eh, ovat olleet osana tässä kaikessa. Eli tässä ei kukaan voi omia käsiään pestä eh, tästä asiasta. Kiitokset ja sitten puheenvuoron saa ministeri Ennis Blaschert, olkaa hyvä. It is. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minusta on ihan selvää, että kaikki unionin instituutiot ovat sitä mieltä, että kansainväliseen humanitaarisen oikeuden periaatteena täytyy olla unionin ulkotoimien ytimessä. Minkä vuoksi aikaisemmin tänä iltana sanoin. Jotain ratkaisevaa. Pysyä uskollisena perusarvoille. Ei pidä koskaan unohtaa, mistä kansainvälistä oikeudesta on oikeasti kysymys. Me, naiset, lapset, perheet. Vastaaksena herra Desmakerille sanoisin, että kuten te, me kovasti pahoittelen, että konferenssissa ei hyväksy tuota mekanismia, mutta ei pidä unohtaa 28 jäsenvaltiota ovat ainoastaan pieni osa valtioista, jotka ottivat osaa konferenssiin. Punaisen ristin ja punaisen puolikuun 30. tuossa konferenssissa, johon viittasit, unioni toisti sitoumuksensa – jatkaa kansainvälisen oikeuden periaatteiden puolustamista. Ja tässä konferenssissa EU tuomitsi hyökkäykset terveydenhuollon henkilökuntaa vastaan, Jos se valtio puhuvat yhdellä ääni on vahva. Mutta olemme vain pieniä osa niistä maista, jotka ovat osa konferenssin. Kiitos.